Hyvät kollegat, aloitamme tämän istunnon. Muutamia muutoksia. Ils vous ont d'ailleurs été muutamia muutoksia. Tämä esityslistaa, niistähän kerrottiin teille jo sähköpostitse. Kohdat 4 ja 5 kyseessä ovat siis Katsinin mietintö Serbiasta – sitä ei käsitellä tänään, koska kollega joutui sään vuoksi jumiin, pääsee Brysseliin vasta huomenna. Ja äänestys hänen mietinnöstään järjestetään 16.30. Chanok Montenegrosta, mietinnän tekijä, on suostunut siihen, että että hänen Montenegroa käsittelevän mietintönsä käsitellään tänään ensimmäisenä. Muut tämän päivän esityslistan kohdat käsitellään sovitussa järjestyksessä, paitsi että EU-Libya-keskustelua aikaistetaan hiukan. Mitä sitten tulee huomiseen istuntoomme, eli joulukuun ensimmäinen päivä pidettävään kokouksemme, kahdeksas marraskuuta. Käsiteltiin Länsi-Saharan asiaa ja siitä puhutaan myös huomenna, koska se kirvoitti niin paljon keskustelua. Ja sitten Marokon ulkoasiain ministeri, samoin kuin Mohamed Salam Ulsaek, joka edustaa Polisario-rintamaa, samoin kuin Mohamed Melerzi, joka on Algerian tasavallan äh, edustaja. Heidän kohdallaan järjestetään yhteinen keskustelu. Äh, sen sijaan huomenna kello yhdeksän 9.15 äh, käsitellään polissaario äh, edustajan kanssa, käydään keskustelua. Ja sen jälkeen Fasiferin läsnä ollessa, joka on Marokon äh, ulkoasiaministeri, siitä keskustellaan heti välittömästi sen jälkeen. Sitten kohta yhdeksän Kroatia, joka on Svobodan kohta. Se, sitä käsitellään kello 11.45 huomenna. Äh, aina kello 12.30 saakka. Sitten äh, torstaina toinen päivä joulukuuta Peter Feissin, joka on Kosovon erityisedustaja, hänen kohtansa käsitellään kello 10.30 ja sen jälkeen käsitellään Makovejin äh, mietintöä. Hän kertoo parlamentin vaalitarkkailu missiosta Moldaviassa, joka järjestettiin viime sunnuntaina. Onko teillä mitään huomioita tai vastalauseita tähän esityslistaehdotukseeni? Jos ei, niin kiitoksia. Ja sitten hyväksyimme 14. lokakuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjan. Jos teillä ei ole mitään huomioita, niin pidämme pöytäkirjoja hyväksyttyinä. Sitten tiedonanto valiokunnan puheenjohtajilta Etelä-Korean Niemimaan turvallisuuskysymys on huolettanut meitä. Meidän valiokuntamme keskustelee ja pohtii eri diplomaattisten aloitteiden käynnistämistä, olipa sitten kyse A, kuusikantaneuvotteluista, joissa toistaiseksi Euroopan parlamentti ei ole vielä toistaiseksi ollut läsnä, taikka sitten muista turvallisuuden kysymistä kysymyksistä. Meillä on parlamentin Korean suhteista vastaava valtuuskunta ja sen seuraava kokous, joka tietysti on jo ohjelmoitu pidettäväksi jo kauan aikaa sitten, mutta joka nyt on äärimmäisen tärkeä. Äh, siellä äh, puhutaan nimenomaan turvallisuus- ja ulkosuhteista ja Pohjois-Korean äh, äärimmäisen hankalasta elintarviketilanteesta keskustellaan niin ikään tässä kokouksessa. No niin, nyt meillä on, tämä onkin mietintö Montenegron ehdokkuudesta. Uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen, vaikka tämä nyt lyhyellä varoitusajalla tulikin, että voin esitellä teille mietintöluonnokseni vastauksena Euroopan komission viime äskettäiseen suositukseen parlamentille ja neuvostolle antaa Montenegron, Montenegrolle ehdokas status vaikkakaan ei vielä suositella välitöntä neuvottelujen aloittamista, mutta tässä on useita pylväitä, asetettu en, matkalle ennen kuin voidaan virallisesti ryhtyä neuvottelemaan Akin eri luvuista. Omassa mietinnössäni mainitsen tämän ja olen pahoillani tällaisesta mallista, jota komissio yhä useammin harjoittaa, eli erotetaan ehdokkuusaseman antanun, antaminen vihreästä valosta neuvotteluille. Me näimme tämän Makedonian kanssa selvästi, koska yksi jäsenvaltio vastusti nimi kysymyksen vuoksi asiaa. Ja Montenegro kanssa sama tapahtuu nyt, mutta hieman eri syistä. Tässä ollaan nyt tässä prosessissa, neuvotteluprosessissa. Ö, siitä tavattaisiin luku, joka liittyy AKIin siirtämiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja luvun sulkemisesta täytäntöönpanosta, jota komissio valvontaa tässä. valvontaa. tämän välillä kyllä olisi paljonkin mahdollisuuksia sitten painostaa jäsen, painostaa asioita eteenpäin ilman, että jäsenvaltiot käyttäisivät veto-oikeutta. No, tämä on aivan uusi skenaario nyt ja Euroopan parlamentti ja valiokunta voivat hyväksyä nyt tämän tilanteen, kunhan tästä asioiden, kahden asian erottamisesta ei tule perusteetonta eikä se veny liian pitkäksi. Näyttäisi siltä, että tässä saattaisi olla poliittista tahtoa suorastaan jymäyttää nämä Länsi-Balkanin liittymisneuvottelut. Montenegro, kuten mainittiinkin tässä aikaisemmassa laajentumiskomission jäsenen lausunnossa on yhä edelleen hyvä tarina tässä laajentumisessa. Se on Montenegro on pieni maa. Tässä tekstissä nyt on 24 kohtaa, saattaa vielä laajentua valiokunnasta tulevien tarkistuntien kautta, mutta se, se ei niinkään heijastele maan kokoa, vaan sitä, että kun tarina nyt on näin hyvä, niin ei tässä ole kovin paljon suuria ongelmia, joihin pitäisi tarttua, paitsi ne, joihin, jotka on selvästi tuotu esille omassa mietinnössäni, eli oikeusvaltioperiaate ja tarve tehosta korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, mutta sillä ei ole samantyyppisiä ongelmia kuitenkaan kuin naapurivaltioilla, kuten Albanialla, jolla ei ole ehdokasvaltio asen, asemaa tiettyjen ongelmien takana. Montenegro on demokratia, sen talous on varsin vakaa, se on de facto hyväksynyt euron vaihtovälineeksi ja hyvin pian, itse asiassa jo nyt, se nautti viisumivapautuksesta ilman, että Montenegrosta olisi tullut mitään suuria massa maahanmuuttovirtoja. Se nauttii Schengenin etuisuuksista ja sillä ei oikeastaan ole mitään muita rajariitoja kuin pikkuriitainen tuossa Kroatian kanssa. Ja Kroatian ja Slovenian välillähän oli aikaisemmin suuri kansainvälistäkin huomiota herättänyt rajaongelma, mutta tämä Montenegro ja Kroatian välinen ongelma varmastikin ratkaistaan ystävällismielisesti ja rauhanomaisesti. Tässä on tiettyjä vähemmistöryhmiä, Kosovon romaanit ja heidän elinolosuhteensa, mutta kovin vähän on näitäkään ongelmia verrattuna naapurivaltioihin. Kenties on sellaisia ongelmia, joita täytyy hieman tarkastella eturestir, eturistiriitojen näkökulmasta jäsen, va, Euroopan parlamentin ja toimeenpanovan vallan edustajien välillä ajatellen esimerkiksi julkisten virkojen palkkausta. Tämä on pikemminkin tämmöinen avoimuuskysymys, johon voidaan puuttua rekisteröimällä esimerkiksi parlamentin jäsenten omistukset. Montenegro ei ole tietenkään Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsen, mutta euro on vaihtovaluuttana julkisessa elämässä on aliedustusta verrattuna naisten, naiset eivät ole edustettuna riittävästi verrattuna esimerkiksi Euroopan unionin edustustasoihin. Sitten siellä on askaalia egyptiläis yhteisöjä, jotka ovat hyvin pieniä ja täytyy tehdä kaikki, jotta voidaan varmistaa näiden maiden asukkaiden palaaminen takaisin kotimaihinsa. Montenegrohan on siis pieni valtio ja sen neuvottelusta tulee varmaankin haasteellisemmat kuin suurten maiden neuvotteluista tietyssä määrin. Mutta se, sitä voidaan koossa verrata esimerkiksi Luxemburgiin tai Monakoon, niin se on vain pikkusen pienempi kuin Viro. Ja Montenegro on hyötynyt myös Kroatian ö, kielikäännöksistä Akin 1800 sivun käännöksestä. Ei, ei niillä nyt ihan sama kieli ole, mutta ainakin se on keskinäisesti ymmärrettävissä olevaa. Montenegro on tällainen ympäristöystävällinen ekologinen maa, koska sillä on aivan upeat maisemat. Mä, mä oon itse näin määritellyt tämän ja varmasti vihreämmät valiokunnan jäsenet erityisesti ilahtuvat tästä. Tietysti minun nyt täytyy <laughs> osoittaa tarkasti, mitä tämä tarkoittaa, missä määrin Montenegro tulee loistavaa luonnonperintöänsä myös suojelemaan. Sitten taloudesta. Montenegro Eh, Montenegron talous ei ole kovinkaan moninaista. Siellä ei ole suuria teollisuuslaitoksia. Eh, ne, joita on, niitä täytyy päivittää ja uuden aikaista. Montenegrolla on valtaisaa sähkön vientiä ja olen ymmärtänyt, että konnektori tullaan eh, Arjameren, Arjameren yli rakentamaan Italiaan, mm, joka on hyvin sähkösyöppö maa ja tämä on oikein hyvä elementti tulevaisuutta silmällä pitäen. Talous nojaa vahvasti matkailuun ja siinähän on ollut heiluntaa luvuissa riippuen euron arvosta, mutta Montenegrolla on tällä alueella paljon potentiaalia samoin kuin energiasektorilla. Montenegron suhteet kaikkiin naapurivaltioihin ovat erittäin hyvät, mukaan lukien nyt myös hyvät suhteet Belgradiin. Alussahan ensimmäisen eron jälkeen suhteet olivat hieman hyiset. Ja sitten tuli tietysti vielä tämä Montenegron Kosovo-tunnustamisongelma, mutta Serbia ja Montenegron väliset suhteet ovat nyt hyvällä tiellä. Ja kiitoksena Montenegron parlamentille tässä parlamentti on tunnustanut jotenkin suurimpia ongelmia, joita tapahtui mm, sodan aikana esimerkiksi kansanmurhien osalta. Tämä on valtaisa askel kohti alueellista sovittelua. No, luulenpa, että jo tarkemmat asiat mainitsinkin. Kaikki on selvästi tuotu esillä mietintöluonnoksessa ja innolla odotan kollegojen kommentteja ja mahdollisia tarkistuksia tähän mietintöön niin, että sitä voidaan vielä parantaa. Mutta kokonaisuudessaan Montenegro minun mielestäni tulee olemaan yksi helpoimmista länsi Balkanin maista kun ajatellaan sen ottamista Euroopan unionin jäseneksi, ei niinkään kovin kaukaisessa tulevaisuudessa. Kiitoksia esittelijälle. Darjean saa puheenvuoron. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella edustaja Tanokkia hänen mietinnöstään, joka on kaiken kaikkiaan merkittävä. Se vastaa realiteetteja, se aivan oikein kuvaa edistystä, tämän ehdokasmaan hyviä puolia, unohtamatta kuitenkaan niitäkään seikkoja, joilla edistystä vielä täytyy tehdä. Euroopan unionin ei pidä tietenkään antaa kenenkään levätä laakereillaan. Meidän täytyy ö, pyytää ö, edistystä saatavan aikaan erityisesti oikeuden, oikeuslaitoksen osalta. Montenegro on pieni maa, mutta sillä se on pieni maa hyvin kriittisessä historiallisessa vaiheessa. Tällä hetkellä Montenegro on omaksunut sellaisen poliittisen linjan, joka on aivan EUn linjojen mukainen. Ja se on meille hyvä naapuri. Se on myös hyvä naapuri Kroatian kanssa. Se on pyytänyt siltä anteeksi. Ja Montenegro on niin ikään maa, joka on kaikkein monietnisin Balkanin maista. Vain 40 prosenttia asukkaista on montenegrolaisia, ei siis enemmistö. Eli määritelmän mukaan tämä on erittäin monietninen maa. Balkanin maissahan tämä monietnisyys on ollut hyvin eh, haavoittuvaa, mutta Montenegrossa ongelmia ei ole ollut. Tämä on hyvä pitää mielessään. Kun puhutaan Balkanista yleensä, niin voidaan todeta, että kaksi maata on ehkä kaikkein eh, hankalimpia eh, rikollisuuden tai korruption kannalta, näin ainakin väitetään. Usein osoitetaan sormella nimenomaan Kroatiaa ja Montenegroa. No, toki oikeuslaitoksen toimintaa täytyy parantaa, mutta täytyy muistaa, että ongelmia on kaikissa Balkanin maissa. Aina edistyneimmästä Kroatiasta vähiten edistyneimpään, kuten Bosniaan. meidän täytyy ottaa huomioon, kun puhumme näistä maista, Kroatiasta ja Montenegrosta, niin meidän täytyy ottaa huomioon koko alueen realiteetit. Siellä on oikeuden saralla vielä paljon tehtävää, mutta tältäkin osin esittelijä mielestäni kuvaa hyvin tilannetta kentällä. Merci. Kiitoksia. Sitten edustaja Kirilov. No, okay. no, Madame Cornelissen. Thank you. Um, yeah, thank you for this uh, report. I think it... Kiitokset tästä mietinnöstä. Se todellakin käsittelee monia asioita, jotka meidänkin mielestämme ovat tärkeitä. Kuten sanoitte, Montenegro on hyvin pieni valtio ja tämä johtaa tiettyihin asioihin. Yksi seikka on se, että lähestulkoon ö, kaikki tuntevat kaikki Montenegrossa. Ja tämän vuoksi uudistuksia on hieman vaikea saada aikaiseksi. Itse olen keskustellut esimerkiksi homoseksuaalien oikeuksista parlamentaarikkojen ja ö, ministerien kanssa ja he kysyvät ensin sitten Tulkeltako, tulkelta että puhuttiko tässä nyt todella homoseksuaalista. Ja tilanne voi olla välillä vähän hankala. Korruption torjuntakin on varsin vaikeaa. Ja tässä on kuultu myös korruptiosyytteitä salaisen palvelun piirissä. Montenegron pienuudella on myös tiettyjä etujakin siinä mielessä, että no, ongelmat olisivat varmasti suurempia, jos maa olisi suurempi. Montenegro on yksi niistä harvoista valtioista, jota ei ole e, kritisoitu Länsi-Euroopan maiden taholta viisumi viisumivapautuksen jälkeen, koska Montenegrosta ei koskaan ole virrannut siirtolaisvirtoja Eurooppaan. Viisumivapautuksen ohe, osalta on myös eräs seikka, joka voitaisiin tässä mietinnössä tuoda esille, eli se, millä tavalla Montenegro käsittelee kansalaisuusasiaa. Montenegrolla on tapana antaa kunniakansalaisuus hallituskeskustelun jälkeen kenelle tahansa, jolle se nyt näyttäisi vähän sopivan. Ja nyt Montenegrossa pohditaan uutta sääntöä, eh, jonka mukaan kaikki, jotka investoivat vähintään puoli miljoonaa maahan, mm, saisivat tämän kunnian ja kansalaisuuden. Eli sen voi itse asiassa ostaa ja Montenegro ei karkoita kansalaisia. Tämä voi olla kyllä vaara, koska Montenegrosta saattaa muodostua rikollisten turvasatama. Sitten viimeinen seikka, eh, johon haluaisin puuttua. Eh, on oikein rohkaiseva, että Montenegro kutsuu itseään ekologiseksi valtioksi, mutta se mitä tällä hetkellä nyt näkyy, näkee tapahtuvan ympäristössä matkailun kehittymisen myötä, niin kyllä minä suhtaudun tähän vähän kriittisesti. Olisi todella harmillista, jos ympäristö tuhoutuisi tässä ei pelkästään sen vuoksi, että ympäristöarvo vähenisi, vaan myös matkailukin häviäisi, koska kaikki matkailun perustana olevat syyt, eli kaunis ympäristömaisemat häviäisivät. Ja myös toivoisin, että kaikki tällaiset kehityskulut, kuten vesivoimalaitokset, niitä, ennen kuin niitä rakennetaan, niin tehtäisiin näitä vaikutusarvioita. Toivoisin, että tällaiset asiat heijastuisivat tässä mietinnössä. Kiitoksia. Sen jälkeen edustaja Weigl. Lipa, Kiitoksia. Montenegrosta ei selvästikään voi puhua ilman tiettyä sympatiaa. Tämä kuuluu jo edellisistäkin puheenvuoroista. Kyseessä on hyvin pieni maa, jota pitää ymmärtää tietyllä tavalla. Mutta ei sen takia kaikkea voida antaa anteeksikaan, vaan myös kritiikille on sijaa, koska kyseessä on ehdokasvaltio. Mielestäni herra Tänök on mietinnössään arvioinut ja korostanut loistavasti sekä myönteisiä että kielteisiä puolia, kun hän puhuu Montenegron EU-jäsenyysehdokkuudesta. Avoimia kysymyksiä kuitenkin on edelleen, ja Montenegron täytyy ratkaista näitä asioita tulevina vuosina. Ja tämä koskee esimerkiksi oikeusvaltioperiaatetta, korruptiota, järjestäytynyttä rikollisuutta, lehdistön vapautta, Nämä ovat siis avoimia kysymyksiä, ja tämä pätee oikeastaan kaikkiin tällaisiin siirtymävaltioihin. Tämä ei ole mikään pelkästään Montenegro koskettava asia. Mutta tällaisiin kriittisiin kohtiin täytyy kiinnittää huomiota, ne täytyy nähdä. Silloin kun puhutaan ilmaston va- ilmaisun vapaudesta ja lehdistön vapaudesta, niin olemme kuulleet tapauksia, jossa lehdistön edustajia on joissakin tapauksissa kohdeltu huonosti. Eli Montenegron täytyy tehdä tässä vielä läksynsä. Tanok korostaa mietinnössään joitakin tärkeitä asioita, Ja tältä pohjalta voimme arvioida ehdokasvaltion valmiutta. Ja yksi tärkeä asia tässä on taloudellinen rakenne. Montenegron matkailu on kehittynyt hyvin ja joka vuosi tulokset ovat olleet myönteisiä, mutta samanaikaisesti on todettava, että kyseessä on tällainen pelkästään matkailua painottava lähestymistapa. Ja muut talouden alat näivettyvät, kun taas ne pärjäsivät varsin hyvin vielä 20 vuotta sitten. Haluaisin kuitenkin yhtyä näihin myönteisiin kommentteihin, joita kollegat esittivät. Myös komissio arvioi tilanteen varsin valoisaksi Montenegro on onnistunut kehittämään varsin nopeassa tahdissa eloisan parlamentarismin. Ja parlamentti on usein hyvin yhtenäinen, kun on kyseessä tietyt koko Montenegron kannalta tärkeät tavoitteet. Esimerkiksi EU-jäsenyyden ja NATO-jäsenyyden kohdalla. Meidän täytyisi erityisesti kiinnittää huomiota vähemmistökysymyksiin. Suurimpia vähemmistöjä maassa kyllä suojellaan varsin hyvin. Ne ovat mukana poliittisessa ja yhteiskunnallisessa elämässä, mutta kolme vähemmistöä, jotka mainitaan myös tässä mietinnössä ja komission kertomuksessa, ne ovat hieman ongelmallisempia askad e- egyptiläiset ja romanit. Sitten sukupuolten välinen tasa-arvo, naisten roolia, siihen ei kiinnitetä tässä juurikaan huomiota. ja samoin maassa täytyy lisätä suvaitsevaisuutta seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Montenegro on edistänyt hyvin alueellista vakautta, sillä on hyvät naapuruussuhteet. Ja olisi hyvä, että nyt kun Montenegro on lähempänä EU-jäsenyyttä. Sen pitäisi saada ratkaistua kaikki rajakysymykset. Kiitoksia. Kiitoksia. Haluaisin onnitella Tsanokia hänen mietinnöstään. Nyt on vaikea hetki laajentumisten kannalta. Ja on tärkeää, että parlamentti ja komissio antavat selkeitä myönteisiä viestejä. Ja siksi meidän täytyy antaa viesti siitä, että neuvottelut täytyy aloittaa mahdollisimman nopeasti. Viime vuosina Montenegro on edistynyt jättiharppauksin ja kyllähän ongelmiakin vielä on. Danjean puhui korruptio ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvistä ongelmista, ja olen hänen kanssaan yhtä mieltä siitä, että tämä on ongelma, joka koskettaa koko Länsi-Balkania, mutta Montenegrossa on kuitenkin lähdetty ratkaisemaan näitä ongelmia. Samoin on puututtu ilmaisun vapauteen ja naisten asemaan. Haluaisin kuitenkin, että mietinnössä korostettaisiin entistä enemmän erästä ilmiötä, eli naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tarvittaisiin kampanja, joka korostaisi naisten oikeuksien suojelua, koska edistys on ollut tällä alalla liian hidasta. Sitten ympäristöasioista en ole yhdestä asiasta yhtä mieltä. Tällä maalla on äh, suurta potentiaalia ja maassa puhutaan suurten vesivoimalaitosten rakentamisesta, mutta nämä vaikuttavat todella paljon ympäristöön. Mutta meidän täytyy siitä huolimatta tehostaa entisestään maan energiapotentiaalia. Samalla täytyy kuitenkin ottaa huomioon myös ympäristökysymykset. Ja toinen asia, koskee sitten Haagin kansainvälistä rikostuomioistuinta. Ja tiedämme, mikä tilanne on, ja siitä puhutaan varsin hyvin tässä mietinnössä. Vielä kerran onnittelut Hanakille. Si, monsieur Taler. Kiitok- kiitoksia. President, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijäkollegani Tanokia Mielestäni tämä on oikein hyvä mietintö luonnossa. Toivoisin, että tämä mietintö antaisi myös oman panoksensa Montenegron suuremmalle lähentämiselle Euroopan unioniin. Montenegron pitää olla joko onnekas tai hyvin fiksu, koska se on alueen ainut valtio, jolla ei ole mitään vakavia ongelmia, jotka voisivat objektiivisesti katsottuna estää sen nopean liittymisen Euroopan unioniin. Serbialla on kaksi ongelmaa, Kosovo ja Mladic. Bosnia-Herzegovinilla on ongelmia valtion tason toiminnassa Makedonialla on yksi ongelma ja se on Kreikka. kosovalla on muita ongelmia. Montenegro on ainut valtio, jolla ei näitä ongelmia ole. Ja kenties meidän pitäisi rohkaista tätä maata nyt hyödyntämään tätä mahdollisuutta ja nopeuttamaan integraationstansa Euroopan unionia. Tämä tietysti riippuu maassa valitsevasta poliittisesta tahdostakin. Jos yksi poliittinen voima on ollut läsnä Mm, hallinnossa liian pitkään, niin saattaapa käydä niin, että tulee tehottomuutta ja toimimattomuutta ja poliittista tahtoa puuttuu. Tämä on minun mielestäni Montenegron tärkein ongelma tällä hetkellä. Maassa ei ole riittävästi pluralismia eikä riittävää sietokykyä kuulla erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä. Montenegrolla on myös vähemmistöongelma, mutta tämä ongelma liittyy myös siihen asenteeseen, joka Montenegrolla on kansalaisyhteiskuntaa kohtaan. Kansalaisyhteiskuntaa pidetään usein valtion vihollisena ja tämä on minun mielestäni aivan ö, hölynpölyä. Suurin osa väkivallasta Montenegrossa liittyy siihen, se liittyy niihin, liittyy niihin tahoihin, jotka kritisoivat järjestäytynyttä rikollisuutta tai korruptiota. Näitä henkilöitä, jotka kritisoivat näitä asioita, heitä rangaistaan kadulla keskellä yötä. Montenegron pitäisi nopeasti edistyäkseen osoittaa riittävää poliittista tahtoa. Lopuksi vielä puhuisin sanasen ympäristöstä. Montenegro mainostaa itseänsä ekologiseksi maaksi. No tämähän on aivan oikein hyvä ajatus, mutta kuka tahansa nyt vieraileekin Montenegrossa, niin ymmärtää kyllä, että ei tätä käytännössä huomaa. Montenegron pitäisi olla tällainen villikaunotar, mutta minä ehdottaisin, että he keskittyisivät enemmän tähän kauneuteen kuin villiyteen. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella kollegaani Tannokia hyvästä ja realistisesta mietinnöstä. Tämä on myös riittävän optimistinen. Haluaisin myös onnitella Montenegroa. He ovat onnistuneet viemään läpi sellaisia uudistuksia, jotka ovat johtaneet juuri tämänkaltaisen hyvän mietinnön laatimiseen. Montenegro lähentyy Euroopan unionia ja toivon, että se integroituu Eurooppaan nopeasti. Täällä on jo monta asiaa sanottu. Haluaisin vain korostaa sitä, että olen hyvin tyytyväinen siihen, että Montenegron integroituminen EU-hun ei, jou, ei johda mihinkään suuriin poliittisiin äm, jakaumiin, jakolinjoihin. Tämä on Montenegrolle tärkeä prosessi, ja nyt tässä poraudu yksityiskohtiin, koska kollegat ovat jo niistä puhuneet. Tärkeää on se, että me arvostamme sitä edistystä, jota kukin yksittäinen maa on saanut aikaan Länsi-Balkanilla. Mielestäni se edistys, jota Montenegro on saanut aikaan, on hyvä esimerkki muillekin alueille. Merci. Pour la Commission européenne, monsieur... Kiitoksia. Ja sitten komission edustaja. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> I would like also to... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herra Sannokia tästä tekstistä. Tämä on tietysti parlamentin teksti. Meidän ei pitäisi sitä kommentoida, mutta olemme huomanneet, että suuressa määrin se kulkee komission näkemysten mukaisesti sen suositusten linjoilla. Me seuraamme tätä keskustelua suurella mielenkiinnolla. Ja odotamme tässä tekstin lopullista muotoa. Merci, monsieur Kuka. Kiitoksia kovasti. Niin, Kukan pyysi vielä puheenvuoroa. Ďakujem pekne, pán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 niin, kollegani puhui siitä kuvasta, joka Montenegrolla on Euroopassa. Kyllähän monilla aloilla on tietysti parantamisen varaa, esimerkiksi mitä tulee tiedotusvälineisiin ja suvaitsemattomuuden puutteeseen, samoin korruptioon. Mutta uskon kuitenkin, että meidän tulisi tarkastella Montenegroa sellaisena maana, jolle on luvattu ehdokas asema. Ja nyt vasta odotellaan neuvot, liittymisneuvottelujen aloittamispäivämäärää. Meidän tulisi vaikuttaa montenegrolaiskumppaneihimme niin, että vielä avoinna oleviin kysymyksiin voidaan puuttua pikaisesti ja että neuvottelut voidaan aloittaa. Ja Tanokin maalaama kuva on varsin realistinen, jos maata verrataan muihin Länsi-Balkanin maihin, niin – Ehkä Montenegrolla on kaikkein vähiten ongelmia. Täällä kysytään, onko tämä onnea vai fiksua toiminta. Ehkä kumpaakin. Montenegro varmasti osaa käyttää kaikki edut hyväkseen. Ja itse tuen mietintöä tässä muodossa kuin se on. Eh, merci, monsieur Tanok. Kiitoksia, edustajat Hanok. Well, uh, thank you, Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että kun minun ryhmälleni hankittiin tämä Montenegro-mietintö, niin olin äh, aika huojentunut siitä, että tämä oli aika paljon helpompi tehtävä kuin jos olisi pitänyt tehdä mietintö naapurimaista. Kukaan on varsinainen asiantuntija parlamentin suhteessa tämän alueen maihin. Thaler myös totesi, että Montenegro on kaikkein vähiten problemaattinen maatala alueella, ja tämä täytyy tunnustaa. Ja minä olen myös niitä, jotka ovat sitä mieltä, että kunkin maan osalta tulisi tunnustaa regatta syndrooma, eli että jokainen maa, aina jokin maa voi olla ikään kuin primus inter pares, eli ensimmäinen tasavertaisten joukossa. Ja varmasti sitten seuraavaksi tulee tulevat muut naapurimaat. Kiitän kaikkia kollegoita, Danjaan ja eri edustaja Koppa, erityisesti hän puhui naisten oikeuksista. Niin en tiedä, aikooko hän esittää muutosehdotuksia. Olisi kiintoisaa kuulla niistä toki. Oma vihreä kollegani keskittyi sukupuoliseen suuntautumiseen, homoseksuaalien oikeuksiin, etc. No mitä kansalaisuuteen tulee, niin olen sitä mieltä, että kunkin maan, suverenin maan tulisi omata oikeus antaa kansalaisuus, kelle huvittaa. Jo, se on kunkin maan oikeus, jopa minun omassanikin maassani. Jos ihminen on varakas, viiden vuoden kuluttua voi hankkia kansalaisuuden. Ainoa varoituksen sana on se, että EUn jäsenyyshän tuo muassaan liikkumisvapauden. Jos tuhansille maille myönnetään passi, siis kolmansien maiden kansalaisille, niin tämä saattaisi vaikuttaa liikkuvuuteen muihin jäsenvaltioihin. Ja voi olla, että EU voisi tässä vaiheessa kommentoida asiaa, jos siitä tulisi maahanmuuttokysymys. Mutta niin kauan kuin näin ei ole, niin Montenegrolla on suvereni oikeus myöntää kansalaisuus, kelle kuvittaa. Jos kyseessä on ulkomaisen valuutan vaaras omistaja, eikä näitä ole kauhean monta, niin tuskin se on vai ongelma, ellei sitten kyse ole siitä, että nämä ihmiset oli, olisivat jotain kansainvälisiä rikollisia, verorikollisia tai muita. Mutta jos näin ei ole. Ja, ja, Toki tietysti täytyy luovutuskysymykset ottaa huomioon. Täällä mainittiin luovutuskysymys. Minä en tietenkään ole mikään asiantuntija, korjatkaa jos olen väärässä. Mutta ymmärtääkseni kahdenvälinen luovutussopimus on hiljan allekirjoitettu Serbian kanssa. Se oli tärkeä kysymys, koska aika monet organisoidun rikollisuuden edustajat, gangsterit, ovat äh, hakeneet suojapaikkaa itselleen non- Montenegrosta. Äh, ilman seuraamuksia. Minä olen ymmärtänyt, että tämä uusi luovutussopimus, joka on nyt allekirjoitettu, ei ehkä vielä molemmissa parlamenteissa ratifioitu, mutta kyllä se pian ratifioidaan. Ja tällä hetkellä on jo voimassa oleva Kroatian kanssa allekirjoitettu sopimus, niin tämä pitää sisällä myös omat kansalaiset. Ja sitten ympäristökysymykseen kiinnittävät huomiota useatkin kollegat – Jos teillä on selkeitä esimerkkejä siitä, missä kohtaa ympäristöstandardia voitaisiin parantaa, ilmanlaatua, kierrätystä, vedenlaatua, etc., niin mielelläni kyllä otan vastaan tarkistuksia, jotka liittyvät näihin kysymyksiin. Muuten olen tyytyväinen siihen, miten valiokunta otti vastaan tämän mietintön ja toivottavasti tästä ei tule kauhean kiistanalainen, ei ainakaan kiistanalaisin tässä parlamentissa. Merci. Kiitoksia. Muistuttaisin, että takaraja tarkistukselle on 14.12. kello 12. Seuraava kohta esityslistallamme on Mustameri. Keskustelemme tarkistuksista. Meillä on siis oma aloite mietintö, joka koskee Mustaa merta ja Ungureanu on esittelijä. Käsittelemme nyt tätä ensimmäistä kertaa, tai käsittelimme 9.11. 131 tarkistusta on esitetty. Kansainvälisen kaupan ja teollisuuden valiokunta ja tutkimuksen ja energian valiokunta ovat jo omat lausuntonsa hyväksyneet ja kehitysvaliokunnan lausunto hyväksytään tänään. Nyt annan puheenvuoron Ungureanulle niin, että hän voi kommentoida tarkistuksia ja päätöslauselma luonnosta. German indeed, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin 131 tarkistusta tähän jätettiin ja olen hyvin iloinen nähdessäni, että suuri, suurin osa näistä tarkistuksista on hyvin rakentavassa hengessä tehty. Tässä vallitsee yleinen konsensus peruskäsitteestä, jonka mukaisesti Mustameren alue tarvitsee enemmän huomiota EUlta ja myös päivitettyä politiikkaa asianmukaisena Euroopan unionin strategiana sen muodossa. Näen tässä selvästi poliittisten ryhmien välistä yhteisymmärrystä, yleissuuntauksesta, EPPn, ALDEn, SEDn tarkistukset, jotkut vihreiden Kaikkiin tarkistukset ovat oikein hyväksyttäviä. On tietysti asioita, joista, hyväksyn, joista esitän myös kompromisseja, jotta saadaan tähän enemmän johdonmukaisuutta ja luodaan kontekstia ja sama, samalla tietysti vältetään vielä toistoakin. Kaikista tärkeimmät kompromissin alueet ovat Euroopan unionin suhteet, ympäristö, kysymykset, energia ja perusrakenne sektorit. Huomenna järjestetään varjoesittelijöiden kanssa tapaaminen 12.30, niin se oli. Toivon, että me voimme keskustella silloin kompromissitarkistuksista niin, että voimme löytää tässä yhteisen sävelen. Tietysti on myös joitakin tarkistuksia, joita en voi ottaa mukaan tähän tekstiini. Tässä on ennen kaikkea kaksi asiaa, joita en voi hyväksyä tarkistusten muodossa. Ensinnäkin tarkistukset, joissa ehdotetaan aivan uusien rakenteiden luomista mustalle merelle institutionalisoinnin muodossa. Tarkistus 29, Mustameren unioni ja kolmi kantarakenne, Turkki, Euroopan unioni, Venäjä – Minun mielestäni nyt ei tarvita uutta, ö, uusia rakenteita eikä uutta instituutiota Mustanmeren alueelle, kun siellä on jo aivan turhankin paljon näitä järjestöjä ja aloitteita. Olen sitä mieltä, että uusien rakenteiden luominen – vaikuttaisi kielteisesti tehokkaaseen toimintaan ja täytäntöönpanoon Mustameren alueella. Mitä tulee tähän kolmikantarakenteeseen Turkin, EU ja Venäjän välillä? Minä jo mietinnössä korostan Venäjän ja Turkin tähdellistä roolia tällä alueella. Mutta on hyvin vaikea hyväksyä sellaista tar- tarkistusta, joka, jossa ehdotetaan muidenkin toimijoiden ottamista mukaan vielä tähän koko alueellisen yhteistyön kontekstiin. Sitten tarkistukset 38 ja 39, niissä ehdotetaan, että poistetaan määräykset erilliseksi budjettikohdaksi EUn mustameristrategiaksi. Tietysti tämä on keskeinen elementti omassa mietinnössäni, eli siis se, että annetaan tämä erillinen budjettikohta minä tietysti sain inspiraatiota tässä kollegojeni Itämeri-strategiatyöstä. Tässähän on myös oma erillinen talousarvio kohtansa itämeri strategia varten. Ja lisäisin vielä, että tämän hetkinen EU-rahoitus Mustameren alueelle on hyvin sirpaloitunutta ja siltä puuttuu johdonmukaisuus ja näkyvyys. Vaikka kaikkia tarkistuksia ei olekaan helppo hyväksyä EDFltä ja ECRltä, niiden tarkoituksenahan on rajoittaa Euroopan unionin roolia Mustanmeren alueella. No, odotan tietysti innolla kommenttejanne ja jos nyt sallitte pienen toiston tässä, niin huomenna tulen tekemään työtä eri ryhmien varjoesittelijöiden kanssa kello 12.30 kokouksessa. Ja lopuksi vielä kerran korostaisin tätä yleistä linjaa, johon enemmistö on yhtynyt ja haluaisin kiittää teitä kaikkia omasta panoksestanne tähän mietintöön. Kiitos. Kiitoksia esittelijä Kazak. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia kovasti, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää Guorianua tästä erittäin kattavasta mietinnöstä. Mustan meren elvyttäminen alueaa koskevalla strategialla on mielestäni välttämätön, kun ajatellaan, kuinka vähän meillä, kuinka vähän olemme saaneet tuloksia aiemmista Mustanmeren toimista. Itse olen lausunnonlaatija INTE-valiokunnassa, IMKO-valiokunnassa, niin haluaisin muutamia periaatteita korostaa. Ensinnäkin Mustaan meren on vaikuttanut talouskriisi samalla tavalla kuin muihinkin alueisiin. Se on keskeyttänyt aika brutaalisti kasvun 6 prosentilla vuodessa. Jotta tämä alue voisi olla elinkelpoinen, meidän täytyy vahvistaa sen rahoitus- ja pankkisektoria ja meidän täytyy myös parantaa näkyvyyttä muun muassa budjettikysymyksissä. Tämä on avain asia Mustalle merelle, mutta koska meillä on muitakin aloitteita, niin nämä muut aloitteet saattavat ehkäpä heikentää juuri tämän yhteistyön tehokkuutta, joten meidän täytyy olla hyvin varovaisia niin, että me päällekkäistä, te päällekkäistä työtä ja tärvää rahaa. Meidän täytyy perustaa tämä yhteistyömme siihen asiantuntemukseen, jota olemme muun muassa Itämeren yhteistyön alalta saaneet. Muiden organisaatioiden kanssa täytyy tehdä yhteistyötä Muun muassa Mustanmeren talousyhteistyöelin on erittäin tärkeä. Täytyy kehittää infrastruktuuria. Sekin on tärkeää tällä alueella. Viittaan nyt erityisesti sellaisiin energiahankkeisiin kuin Nabukko. Täytyy kehittää äh, niin tie, maantie kuin merireittäjäkin Mustanmeren alueella. Se on omiaan parantamaan kaupankäyntiä tällä alueella. Myös satamien kapasiteettia tulisi parantaa, esimerkiksi Konstantsan alueella. Ja on vielä kaksi aluetta, maata, jotka tällä alueella eivät ole VTOn jäseniä, niitä tulisi rohkaista jäsenyyteen. Olisi hyvä, jos kaikki Mustanmeren alueen valtiot olisivat VTOn jäseniä. Esittelijä itse jo puhui monista asioista ja hän on jo ottanut ottanut vaarin tarkistuksista, jotka liittyvät muun muassa yhteistyöhön alueen muiden organisaatioiden kanssa, myös Konstantsan satamaan. Hän otti huomioon, mitä tulee Tonavaan. olen yhtä mieltä Paskun kanssa. Ja minäkin olen sitä mieltä, että Tonavan alueella on erittäin tärkeä geostrateginen rooli tällä alueella. Ja tulisi pitää huoli siitä, että Ähm, näihin molempiin alueisiin kiinnitettäisiin äh, niiden ansaitsemaa huomiota. Haluaisin kiittää kollegoitani muun muassa Kirilofia, jotka ovat puhuneet äh, alueen maiden viisumikysymyksistä. Toivottavasti tämä strategia nyt vastaa paremmin meidän odotuksiimme tämän alueen osalta. Kiitoksia. Kiitoksia ja edustaja Kopa. Madame Kopa. Merci. Ε, θέλω να πω μερικά σημεία για την περιοχή του Εύξου. Κοίτας. Tämä on tärkeä Mustanmeren alue. Sillä on paljon resursseja ja se on maantieteellisesti tärkeä alue, mutta alueella on joitakin vaiettuja konflikteja. Siellä on esimerkiksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen, maahanmuuttoon liittyviä ongelmakysymyksiä. Haluaisin onnitella esittelijä tästä tekstistä, jonka hän on laatinut. Tällä alueella on paljon energiapotentiaalia ja siksi energian vakautta täytyy edistää. Esittelijä korostaa, mitä etuja EUlle koituu yhteistyöstä tämän alueen kanssa. Myös energia-alalla ja siinä, että luotaisiin vapaa kauppa-alue. Täytyy kuitenkin kiinnittää huomiota ihmisoikeuksiin ja niiden kunnioittamiseen. tässä hengessä olen jättänyt tarkistuksia Yhteistyö näiden maiden kanssa vahvistaa niiden yhteiskuntaa ja politiikkaa. Tämä on se suunta, johon tarkistuksissani lähden. Kiitos vielä kerran esittelijälle. Merci, madame. Kiitoksia. Sitten edustaja Severin. Thank you, Mr. Uh, chairman. Uh, well, there is uh, some kind of a prejudice when we approach... Kiitos puheenjohtaja tiettyä ennakkoluuloa, kun lähestytään tätä aluetta. Ja tämän eh, ennakkoluulon pohjalta sanotaan, että eh, ympäristö- ja talousyhteistyötä voidaan kehittää ilman, että puututaan turvallisuuskysymyksiin. Äskettäin vierailin alueella ja tajusin tuolloin, että itse asiassa niin pitkään kuin turvallisuuskysymyksiä jäsenmukaisesti käsitellä, niin tuskinpä voimme nähdä muidenkaan yhteistyön ulottuvuuksien kehittymistä tällä alueella. Tämän vuoksi uskon, ja kun palataan tähän turvallisuuskysymykseen, yhtäkkiä nähdään alueen kaksi valtiota sellaisessa asemassa, ne niin eivät todellakaan halua olla yhteistyössä meidän kanssamme, nimenomaan Venäjä ja Turkki. Eli meillä on pikkuinen noidan kehä tässä nyt käsissämme. Tämän vuoksi minä pyytäisin äh, arvon esittelijä kenties pohtimaan uudelleen näkemystänsä yhdestä näistä tarkistuksista, jossa puhutaan tarpeesta vahvistaa, vakiinnuttaa neuvottelujen malli Euroopan unionin Turkin ja Euro- ja Venäjän välille. Ei, pelkästään, ei sen vuoksi, että jätetään muut ulkopuolelle, vaan jotta päinvastoin luodaan asianmukaiset olosuhteet muiden mukaan ottamiseksi, jos me haluamme olla poliittisesti korrekteja ja sanoa, että me emme kumppanuuden välille vedä mitään eroavaisuuksia, niin silloin teho menee. Tämä on yhden tarkistukseni suunta tässä. Ja minä haluaisin teille kertoa vielä, että äskettäin omassa poliittisessa ryhmässä me järjestimme tällaisen konferenssin ja on oikein hyvät näkymät sen osalta, että tällainen lähestymistapa voisi olla hyvinkin hedelmällistä. Toista vielä tässä ei haluta ketään jättää ulkopuolelle, vaan pikemminkin mahdollistaa kaikkien mukaan ottaminen. Mutta koska kaksi tärkeintä toimia eri syistä jättävät itsensä koko ajan yhteistyön ulkopuolelle, niin olisi tärkeää saada ne mukaan ensin ennen kuin voidaan laajempi ö, yhteistyötä luoda. Ja sitten viimeiseksi vielä puhuisin herra Unkurean Rean viimeisestä tarkistuksesta, tai siitä, mistä hän puhui viimeiseksi, eli ajatus Mustameren unionista. Kenties jonkinlaisessa kompromississa nyt voitaisiin hieman muuttaa tätä ajatusta, tätä sanamuotoilua tässä, mutta Kuitenkin, vaikkakin olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että Mustalla merellä on jo paljon eri järjestöjä ja aloitteita, eikä sinne pitäisi lisätä enää mitään, niin eh, sanoisin, että ei ole mitään sellaista järjestöä, jossa Euroopan unionilla on päätoimijan rooli. Joten jos me e, tarkastelemme esimerkiksi välimeriunionia, niin meidän pitäisi samantyyppistä unionia saada aikaiseksi Mustalle merelle. Ei tällaisena pakkona, vaan mahdollisuutena luoda tällainen poliittinen superrakenne, jos se on välttämätöntä, jotta voitaisiin panna täytäntöön ja vahvistaa tätä strategiaa. Strategiaa, jota tarvitaan ja joka toivon mukaan tulee korvaamaan tämän hetkisen synergian, synergian joka itsessään jo tunnustaa sen, että strategia puuttuu. Monsieur Kirillov. Thank you, Chairman. I would also like to, uh... Minäkin haluaisin eh, kommentoida esittelijää kattavasta mietinnöstä ja hänen ponnistuksestaan saada aikaan tasapainoinen mietintö. Niin, sen lisäksi, mitä kollegat ovat jo sanoneet, haluaisin sanoa, että ei tämä mikään helppo tehtävä ole, että pyritetään, pyritään samaan aikaan yhteistyötä Mustanmeren alueella. Valtioiden määrä Mustanmeren alueella on monenkirjava. Ja voi olla niin, että että kaikki maat eivät välttämättä ole tyytyväisiä näihin aktiivisiin politiikkoihin. Ja jo, minusta, jotta voitaisiin hiukan virkistää näitä politiikkoja, niin tulisi ehkä ensin keskittyä muutamiin konkreettisiin kysymyksiin, jotka liittyvät kaikkien Mustanmeren ympäristömaiden etuihin. Keskittyisin muutamiin. Mustameri on hyvin myrskyisä meri, se on vaarallinen usein siellä tapahtuu vakavia ongelmia, onnettomuuksia. Eilenkin hollantilainen alus ja Sierra Leonen lipun alla seilava vene alus melkein upposi. On erittäin tärkeää, että saamme erillisen kohdan tästä asiasta – koska tämä on erittäin tärkeä asia kaikille alueen maille. Ja olenkin laatinut tarkistuksen, jossa korostetaan tämän asian tärkeyttä. Toivon, että esittelijä tukee minua. Ja jälleen kerran vetoan siihen, että tarkastelisimme niitä asioita, ainakin ensi alkuun, jotka eniten kiinnostavat näitä maita. Ja tietenkin niin, että Euroopan unioni voi näitä seikkoja tukea. Monsieur Schulz. Schulz. Herr Vorsitzender, wir haben ja die Schwarzmeerstrategie. Kiitos puheenjohtaja. Olemme keskustelleet kerran jo hyvin laajasti Mustanmeren strategiasta ja löysimme paljon yhteistä. Ja siksi haluaisin nyt rajoittua käsittelemään vain tiettyjä tarkennuksia ja kiittää esittelijä Ungureanoa siitä, että hän arvioi meidän tarkistuksemme rakentaviksi. Hän on jo sanonut, että hän haluaa ottaa ne mukaan hyvin laajasti. Meillä on tärkeää, että erityisesti pienempien kehityshankkeiden, eli people to people hankkeiden rahoitus varmistetaan ja että toimimme entistä voimakkaammin paikallistasolla ja yhteiskunnassa, kansalaisjärjestön tasolla – niin että ne saadaan mukaan tähän strategiaan. Ja toisaalta vakavat ratkaisemattomat konfliktit, niihin täytyisi pystyä puuttumaan myös ennaltaehkäisevästi, jotta tietty tilanteen kärjistyminen pystyttäisiin estämään. Sitten meillä on erilaisia South Stream, Nabucco ja muita energia-alan hankkeita. Olemme sanoneet, että haluamme vahvistaa nykyisiä olemassa olevia verkostoja ja rakentaa niitä lisää. Ja samoin on puhuttu tällaisesta Mustanmeren alueen Eurooppa opinahjosta Ja mielestäni tämä mietintö todella menee oikeaan suuntaan. Merci, euh, monsieur Sivic. Kiitoksia, edustaja Sivic. Dziękuję bardzo. E, proszę Państwa. E, Kiitoksia kovasti, hyvät kuulijat. Olen tässä kuunnellut keskustelua ja haluaisinkin sanoa, että eihän tämä ole ensimmäinen kerta, kun keskustelemme Muustasta merestä. Mutta nyt me puhumme tässä asiasta, joita ei oikeastaan voi edes sovittaa yhteen, ikään kuin puhuisimme vedestä ja tulesta samassa lauseessa. Mietintö on aika yleisluontoinen ja osoittaa, että EU ei pysty ratkaisemaan kaikkia alueen ongelmia. Kiinnittäisin huomiota vielä erääseen toiseenkin seikkaan, jota mietinnössä ei ole mainittu, joka kuitenkin minun mielestäni on erittäin tärkeä elementti kun halutaan rakentaa Mustanmeren ympäristömaiden kanssa suhteita. Viittaan tässä parlamenttien välisen yhteistyöhön toki. On olemassa instituutio, jonka nimi on Mustanmeren alueen parlamenttien välinen yleiskokous. Tällä organisaatiolla on tiettyjä piirteitä, miten tämä nyt sanoisin, mahdollisimman hienovaraisesti. No siihen liittyy tiettyjä piirteitä, tämä organisaatio ehkäpä ajattelee hiukan vanhakantaisesti, vähän niin kuin neuvostotyyppisesti. Ja tämä organisaatio on kiinnostunut tekemään yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Mutta me emme ole vielä kyenneet vastaamaan tiettyihin yrityksiin asettaa ad hoc delegaatio, joka olisi yhteyksissä tämän instituution kanssa – ja pyysin puheenvuoroa, koska muutama vuosi sitten olin vastuussa yhteyksistä tämän organisaation kanssa, sikäli kun olen ymmärtänyt, monikaan asia ei ole muuttunut siellä. Näyttää siltä, että meidän täytyy puuttua asioihin. Tarvitaan parempaa yhteistyötä, joten ehkäpä me voimme puhua monista asioista, mutta realiteetteja ei ole vielä otettu huomioon. Kiitos. Merci, monsieur Weigel. Kiitoksia sitten edustaja Weigel. Hvala lipa, gospod predsedujoči. Kiitos puheenjohtaja. Tämän asiakirjan otsikossa oikeastaan jo sanotaankin kaikki. Jos puhumme Mustan meren strategiasta. Jos tarvitsemme strategiaa, tällaista syvällistä, eriytettyä strategiaa, niin silloin EU tarvitsee sitä juuri mustalla merellä. On tärkeää, että Mustameri otetaan osaksi Eurooppaa ja osaksi sellaista maailmaa, jossa EUlla voi olla aktiivinen rooli. Tärkeä rooli itsensä kannalta, mutta myös koko maailman näkökulmasta. Tähän tilanteeseen voidaan myös päästä, koska alueella on kaksi EUn jäsenvaltiota, jotka tuntevat hyvin alueen, tietävät mitä siellä tapahtuu ja ne, voi kantavat, ne voivat kantaa oman kortensa kekoon siinä, että asiassa edistytään. Näin luotaisiin yhteinen, yhteisten arvojen ja rauhan alue, jolla kunnioitettaisiin ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Itse en näe tätä hanketta pääasiallisesti taloudellisena hankkeena ja näin esittelijäkin hyvin, hyvin sanoo. Itse ajattelen lähinnä demokratian kehitystä ja sitä, että syntyy tällainen arvoyhteisö. Siksi mielestäni onkin erityisen tärkeää, että emme jätä huomiota sitä, että alueella on myös tällaisia mm, piilokonflikteja kansainvälisesti. Nämä ongelmat koskettavat meidän naapurimaitamme ja niihin täytyy todella puuttua. Sitten kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu. Mielestäni Mustameri on sellainen alue, jolla tällaista vuoropuhelua voidaan hyvin edistää ja voidaan jopa luoda tietynlainen malli tälle. Haluaisin myös korostaa sitä, mitä herra Kasak sanoi. Hän puhui vapaasta liikkuvuudesta ja viisumivapautuksesta. vapautuksesta Tämä on hyvä väline demokratian edistämiseksi. Se on hyvä väline myös siihen, että, että tämä alue lähentyisi entisestään meidän arvojamme. Ja vielä viimeinen huomio. On tärkeää, että tämän aloitteen, paikallisen aloitteen puitteissa voimme heijastella myös omia arvojamme Esimerkiksi oikeusvaltio, ihmisoikeus, periaatteiden, ilmaisunvapauden ja lehdistön vapauden osalta. Kiitos. Monsieur le rapporteur, monsieur. Esittelijä, saatte puheenvuoron. Thank you, Chairman. I'll try to be brief, although uh, there's quite a lot to comment. Yritän puhua lyhyesti, vaikka paljon onkin kommentoitavaa. Haluan ensinnäkin kiittää tämän keskustelun laadusta. Ensin viittaan siihen, mitä edustaja Kasak sanoi. Inta on jo ilmaissut näkemyksensä. Tulemme ottamaan siitä vaarin. Otan myös vaarin kaikista huomioistanne, jotka liittyvät tonavaan. Nabukon olennaiseen luonteeseen, VTO-puitteisiin, jonka olisi olla yhteinen koko alueelle. Ja olen ollut kuulolla sen suhteen, mitä Koppa sanoi ihmisoikeuksista. Vahva näkemys tuli kollega Severiniltä Koko tämä keskustelu, jota käydään EUsta, Venäjästä, Turkista, tästä kolmiosta, olen yhtä mieltä siitä, että Venäjä ja Turkki ovat alueen suuria valtoja. Minun mielestäni ne ovat myös kaksi suurta ongelmaa tällä alueella. En epäile sitä, että siinä vaiheessa, kun EUn lähestymistapa alkaa toimia Mustalla niin siinä vaiheessa kyllä Turkilla ja Venäjälläkin tulee olemaan tärkeä rooli. Psykologisesti kuitenkin pohdin, että näinköhän muut maat sitten tuntevat jääneensä syrjään, jos EU, Venäjä ja Turkki muodollistavat jollain tavalla tämän triangelinsa. Mitä tulee Mustanmeren unioniin, sekin on ihan aiheellinen keskustelun aihe, olen yhtä mieltä Severinin kanssa. En kuitenkaan tiedä, onko Välimeren liitto tai unioni tällä hetkellä ollut mitenkään menestyksekäs hanke, ainakaan toistaiseksi. Lisäisin sen, että me emme voi noin vain pompahtaa täysimittaiseen Mustanmeren strategiaan ennen kuin laadimme perus lähestymistapamme, sen mikä on meidän oma perus, peruslähestymistapamme, sellainen vielä puuttuu. Severin on ihan oikeassa siitä, että Mustameren synergia ei riitä. Täytyy vielä kehitellä tätä konseptia. Kiitän Kirilovia hän on huolissaan merentulkuturvallisuudesta ja hän on esittänyt tarkistuksia, jotka ovat erinomaisia. Tässä suhteessa olen niin, niin ikään yhtä mieltä Schulzin kanssa. Olen samaa mieltä hänen kanssaan tästä kehitysprojektista. Jos olen oikeassa, niin ymmärsin, että Shevits puhui parlamentaarisesta yhteistyöstä – its um, um, um, um, connection to PubSec uh, in our initial draft in paragraph. Uh, I also uh, would like to Haluan kiittää Vaikelia hänen hyvistä huomioistaan. Tällä hetkellä hän must, Mustanmeren strategiassamme me ehkä emme ole ottaneet kaikkia realiteetteja huomioon. Olen myös yhtä mieltä äh, hänen kanssaan siitä, että täytyy parantaa viisumijärjestelyjä äh, <clears throat> Mustanmeren maiden kanssa. Otan huomioon hänen tarkistuksensa. Kiitoksia kovasti esittelijälle. Muistuttaisin, että äänestys järjestetään torstaina 9. joulukuuta, eli piakkoin. Ja seuraava kohta esityslistallamme liittyy Libyaan. Esittelijä on Ana Gomez. Mm. Noin puoli kuuden aikaan hän pääsee paikalle, joten pidämme pienen tauon.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 Okay. compris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 Voilà, nous reprenons la, la séance. Madame Gomez vient de nous rejoindre. Donc sans préambule, je lui donne euh, immédiatement. No niin, pidemmittä puhetta. Annankin Anna Gomezille puheenvuoron. Ah. Merci, monsieur le président. Uh... Kiitos, puheenjohtaja. Ja olen hyvin kiitollinen siitä, että te kollegat odotitte minua tässä. Minä jäin kiinni tuonne toiseen paikkaan. Haluaisin kertoa teille tästä esittelyluonnoksesta, jonka olen jättänyt ja josta meidän keskuudessamme nyt pitäisi keskustella. Ja odotan innolla varjoesittelyidenkin näkemyksiä ja eri poliittisten ryhmien kantoja. Tarkoituksena nyt on nähdä, voimmeko me vaikuttaa tässä vaiheessa jo neuvotteluja neuvotteluja, joita käydään komission ja Libyan viranomaisten välillä täyttäen tätä mandaattia, jota parlamentti ei vielä ole nähnyt toistuvista pyynnöistään huolimatta. Minulle on kerrottu, että hyvin pian tästä tehdään päätös, mutta tosiaan se on se, että mandaattia ei ole täällä näkynyt. Joten mistä tässä mandaatissa nyt on kysymys? Jopa omien kontaktiemme kautta Libyan viranomaisten kanssa ja mietintöluonnoksessakin, mietintöluonnostakin työstin vahvasti siltä pohjalta, mitä olen saanut tietoja nyt tässä yhdessä kollegojen kanssa, jotka olivat äh, Libyassa magreb valtuuskunnan kanssa, jota Antonio Batseri johti. Antonio varmasti tulee kertomaan tästä tapaamisesta enemmänkin, mutta tuossa tapaamisessa asiat alkoivat, tapaaminen alkoi vaikka huonossa merkeissä, mutta loppujen lopuksi tästä tuli oikein tietopitäinen, tietopitäinen tapahtuma. Me kävi me hyvin avointa suorasanaista keskustelua. Ja ainahan sillä tavalla puhumme meidän puoleltamme. Ja voin tästä nyt vetää sen johtopäätöksen, että Euroopan parlamentti ei voi, eikä Euroopan unioni voi ö, irrottautua Libyasta. Me olemme luoneet hyvin tärkeät suhteet Libyaan ei vain jotkut jäsenvaltiot, vaan itse asiassa Euroopan unioni kokonaisuudessaan. No mitä tässä nyt on pelissä, kun ajatellaan Euroopan unionin ja, unionin ja Libyan välisiä suhteita? Tämähän on valtaisen suuri, iso, suuri asia. Tämä liittyy energiatoimitusvarmuuteen, tämä liittyy maahanmuuttovirtojen valvontaan ja pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden suojeluun. Samoin tässä on myös kyse Libyan auttamisesta tai sen rohkaisemisesta poliittisen kehityksen tiellä. Ja haluamme myös vaikuttaa tähän koko alueeseen ja rajoittaa niitä vahinkoja, joita esimerkiksi ilmastonmuutos voi aiheuttaa. Me olemme tässä nyt tekemisissä sellaisen maan kanssa, ja haluaisin tämän omassa mietityluonnoksessa hyvin selvästi tuoda esille, maan kanssa, joka on erittäin erikoislaatuinen. Se on selvästi diktatuuri, mutta se on kuitenkin ähm, lähtenyt keskustelemaan meidän kanssamme. Se on allekirjoittanut joidenkin jäsenvaltioidemme kanssa kahdenvälisiä sopimuksia, ennen kaikkea Ranskan ja Italian kanssa. Ja tällä maalla on äh, intensiiviset suhteet moniin muihinkin maihin, ennen kaikkea tässä ajattelee Maltaa. Näin ollen me emme voi yksinkertaisesti unohtaa Libyaa. Se on olemassa, se on tärkeä meidän turvallisuutemme kannalta, monien meitä huolestuttavien asioiden kannalta. Meidän täytyy nyt taas luoda oikeat olosuhteet ja esittää oikeita vaatimuksia Libyalle. Ja minusta todella tuntuu siltä, että libyalaiset kyllä ovat ihan valmiita kuuntelemaan meitä. Yksi huipputärkeä asia tässä tietysti on, no ensinnäkin on eräs asia, josta meidän täytyy luopua. Meidän täytyy vakuuttaa neuvosto siitä, että luovutaan tästä takaisinottosopimuksesta, jota Libyolta vaaditaan senkin takia, että Libya ei ikinä tule allekirjoittamaan tätä. Ja toiseksikin, mehän tässä toimimme omien ihmisoikeusperiaatteidemme vastaisesti. Millä tavalla me voimme vaatia sellaiselta maalta maahanmuuttajien takaisinottoa, maalta, joka käyttää laajamittaisesti kuoleman rangaistusta, joka ei ole oikeusvaltio, siellä on diktatuuri vallassa ja monia muita tällaisia ongelmia on. Toinen seikka on se, että pyydetään, vaaditaan Livyä allekirjoittamaan ja ratifioimaan ja hyväksymään UNHCRn oikeudellinen läsnäolo. Tämä on erittäin tärkeää, koska UNHCR on takuu asianmukaiselle maahanmuuttajien ja pakolaisten tarkastukselle, valvonnalle. Me tiedämme, että Libyassa maahanmuuttajien joukossa on hyvin paljon näitä ihmisiä. UNHCR on toiminut alueella hyvin pitkään, vaikka sillä ei olekaan mitään oikeudellista asemaa ollut. Muutamia kuukausia sitten Libya heitti UNHCRn ulos. Ja keskustelut viranomaisten kanssa saivat meidät huomaamaan, että tämä saattaa UNHCRn läsnäolo voidaan kenties hyväksyä ja UNHCRn läsnäoloa voidaan jopa vahvistaa oikeudellisella asemalla. Meille kerrottiin, että keskustelut alkavat pian UNHCRn ja Libyan välillä. Eilen tapasin jonkun UNHCR todella korkean tason henkilön ja hän sanoi, että neuvottelut eivät ole edes vielä alkaneetkaan. No, tämä on hyvin tähdellinen elementti täällä parlamentissa. Me voimme kyllä eh, ymmärtää tässä, missä mennään ja me voimme hyväksyä sen, että tällaiset eh, neuvottelut aloitetaan, vaikka eh, oikeudellinen status ei olekaan millä tavalla selvä. Libya voi tämän hyväksyä, sen täytyy toimia, koska se on Afrikan unionin ihmisoikeus yleissopimuksen allekirjoittaja. Se on ratifioinut sen. Libyan täytyy tehdä työtä UNHCRn kanssa yhdessä. Tietysti sitten on vielä paljon vaatimuksia ihmisoikeussaralla, meidän ei pidä tässä kuvitella ollenkaan, että yön yli kaikki asiat hoituvat. Ei tietenkään, mutta meidän läsnäolomme on erittäin tärkeä uudistusten aikaansaamiseksi. Ja Libyassa meille on annettu sellaisia ö, näkymiä, että siellä on sisäisiä voimia, ennen kaikkea liike-elämässä, jotka ymmärtävät näiden uudistusten tärkeyden, joten meidän täytyisi oma roolimme täyttää näiden uudistusten eteenpäin viejinä. Tietysti me ymmärrämme, että Libyan kannalta tähdellistä on viisumijärjestelmä. Meidän jäsenvaltiomme, suurin osa niistä ei ole valmis muuttamaan viisumijärjestelmiänsä Libyan suuntaan, mutta tässä nyt voidaan saada kehitystä ajatellen viisumien myöntöaikoja. Ja tätähän me myönteisellä tavalla nyt pyydämmekin viranomaisiltamme. Lopuksi vielä toteaisin, että libanonilaisilla oli alussa Euroopan unionin suuntaan hyvin epäileväinenkin asenne, mutta tämä asenne on kehittynyt. Se on pitkälti kiitos siitä hyvästä vaikutelmasta, jonka he ovat saaneet tästä Benghazi-toimintasuunnitelmasta, jonka komission jäsen Ferrero Waldner saavutti, kun hän onnistui saamaan nämä viisi bulgarialaista sairaanhoitajan yhden lääkärin vapaaksi. Nämä olivat henkilöt, jotka siis äh, työskentelivät HIV-uhrien kanssa. Tämä ö, äh, äh, suunnitelma on äärimmäisen hyvin toiminut. He arvostavat kovasti Euroopan unionin ponnisteluja ja nyt he pyytävät, että tätä yhteistyötä laajennettaisiin muihinkin ö, tartuntatauteihin. Liby- ja tällaisiin keskuksiin Euroopassa, Libyassa. No, ei nyt mene tässä pitemmälle, mutta toivon, että tämä tekstini on tasapainoinen. Meidän ei pidä unohtaa nyt Libyaa, vaan pikemminkin sitoutua siihen. Yksi kolmannes Libyassa asuvista on ulkomaalaisia maahanmuuttajia taustaisia työntekijöitä. He ovat huonossa asemassa siellä, Libyassa ei anneta mitään tällaista vierastyöläisasemaa, vaan maahanmuuttajia usein syrjitään hyvin, ranka, hyvin rankalla kädellä. Heitä jopa kutsutaan orjiksi siellä. Tämähän kertookin jo paljon tilanteesta. Me voimme varmasti sitoutua tässä ja saada Libyan oikealle tielle. Oikea tie eh, meidän osaltamme ei ole se, että vetäydytään pois suhteista, vaan esitetään edelleen vaatimuksia ja toiveita ja käydään neuvotteluja Libyan kanssa. Ja tämä on minun tekstini henki myös. Kiitoksia. Kello 17. 18.15 järjestetään meidän pitää keskeyttää tämä kokous, koska sitten käsitellään asioita suljetuin ovin, siis 17.15 jälkeen tulkikorjaa. Nyt annan puheenvuoron edustaja Panserille. Grazie molto brevemente, io concordo. Aivan lyhyesti. Olen yhtä mieltä niistä asioista, joista Anna Gomes juuri puhui. On tärkeää, että toimimme Libyaa asiassa ennen kaikkea kolmen syyn takia. Se on hyvin tärkeä kumppani, kun torjutaan terrorismia ja rikollisuutta. Ja parlamentilla, nyt kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, niin parlamentilla voi olla tärkeä rooli yhteistyö politiikassa. Emme saa koskaan antautua kenraali Gaddafin uhkauksiin. Tilanne on tällä hetkellä Libyassa hyvin räjähdysaltis. Nyt kun viilataan mahdollista EU-Libya kahdenvälistä sopimusta, täytyy kiinnittää huomiota tiettyihin asioihin. Ja uskon, että olosuhteet ovat sellaiset, että voidaan päästä eteenpäin. Tästä tuottaa huomioon UNHRn toimistojen uudelleen avautuminen ja Geneven yleissopimus. On totta, että maassa vallitsee diktatuuri, mutta ehkä tätä ei kannattaisi heti alussa mainita tässä tekstissä, koska se vaarantaa koko tekstin. Ehkä meidän täytyy esittää muotoilu, kuten että maa ei ole kovinkaan demokraattinen. Ja sitten terveyskysymykset, niitä täytyisi korostaa tässä entistä paremmin. Kävimme vierailulla erässä keskuksessa, jossa hoidetaan potilaita. Se toimii varsin hyvin, mutta tartuntatautiongelma on Libyassa valtaisa ja usein nämä taudit vaivaavat maahanmuuttajia. Ja usein heidän annetaan lähteä kohti Eurooppaa. Eli tämä on yksi asia, joka täytyy ottaa huomioon tässä mahdollisessa kahdenvälisessä sopimuksessa. Tässä kaikki. Äh, <clears throat> merci, monsieur Kassoulides. Kiitoksia. Katoliides. Si, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Gomesia hänen suosituksistaan. Useimmiten olen hänen kanssaan samaa mieltä, ja tänäänkin olen hänen kanssaan samaa mieltä, kun hän sanoi, että meidän täytyy sitoutua Libyaan tapaukseen, pitää huolta ihmisoikeustilanteesta, energiaturvallisuudesta, kuolemanrangaistuksesta, UNHCRstä ja etc. Mutta periaatteessa olemme kyllä eri mieltä siitä, että tulisi suosittaa komissiota lopettamaan neuvottelut Libyan kanssa tällä hetkellä. Ensinnäkään en ymmärrä, että minkä vuoksi oli niin kiireellistä lähteä tähän äh, koko prosessiin nopeasti. Tammikuussahan äh, neuvottelut komission kanssa eivät tule olemaan ainoat. Useita muitakin tulee. Ja vuonna 2011 tulee olemaan neuvotteluita, neuvottelu, neuvotteluita. Ja kaikkein vaikein vaikeimmat seikat eivät välttämättä liity tähän luovuttamissopimukseen tai takaisinottosopimukseen, mutta edelleenkin Libyalla on ongelmia kantaa vastuuta kolmansien maiden kansalaisten kansalaisista. Komissio ei suhtaudu myönteisesti siihen, että Libya muuttaisi kantojaan pian. Voi kuitenkin käydä niin, että hankalista asioista täytyy neuvotella ihan loppuun saakka. Tässä ei ole kuitenkaan niinkään kyse Libyan vastustuksesta keskustella kolmansien maiden kanssa, vaan myös kolmansilla mailla on ongelmia, muun muassa Marokolla, koska tällä hetkellä väitetään, että viisumin helpotus sopimuksia on tehty eh, Euroopan unionin naapurimaiden kanssa, mutta samalla on syrjitty EMPin eli naapuruuskumppanuusmaiden kanssa eh, Välimeren itä- ja eteläpuolella. Mutta eihän tässä ole vielä kaikki. Täytyy ottaa huomioon myös sellaiset kysymykset kuin viisumien myöntämiseen lyhentäminen, etc. Niitä neuvosto voisi pohtia. Libya on nyt otettu neuvoston tähtäimeen. Sitä pidetään porttina laittomien maahanmuuttajien ovena Eurooppaan. Joten ei ole kahta kysymystäkään siitä, että että olisi niin, että kun Turkilla ei ole sopimusta, niin myöskään Libyalla ei pitäisi olla sopimusta. Sitten Malta. Malta on maa, joka ensimmäisenä joutuu ottamaan vastaan laittomia siirtolaisia. Se on pieni maa, eikä ongelma ole ainoastaan se, että eivät pysty käsittelemään tätä maahanmuuttovirtaa. Siellä on myös demografisia ongelmia. Sitten Italia. Italia on vuonna 2008 tehnyt sopimuksen, ystävyyssopimuksen, joka, pää, joka johti siihen, että osittain Libyasta siirtolaisten määrä Eurooppaan on vähentynyt, mutta en usko, että tämä vielä vastaa meidän huolimme, jotka liittyvät ihmisten inhimillisen kohteluun ja ihmisoikeuksien noudattamiseen. Jos me nyt ö, puutumme tähän takaisinottosopimukseen, niin me annamme huonon esimerkin muille Välimeren maille ja samanaikaisesti mielestäni on niin, että tätä asiaa pitäisi kaiken kaikkiaan käsitellä yleisemmin – Välimeren unioni kontekstissa, koska siitähän kaikki lähti. Ja loppu johtopäätös: Koko Välimeren alueelle tulisi saada aikaan tällainen palautussopimus. Ja kun puhumme tästä palauttamisesta, niin emme puhu sen enempää turvapaikanhakijoista kuin pakolaisistakaan, emmekä myöskään ihmisistä, jotka kaipaavat suoja, suojelua. Puhumme ihmisistä, joista on todettu, että he ovat laittomia maahanmuuttajia. Ja jos riskinä on kuolemanrangaistus, kidutus tai epähumaani kohtelu, niin silloin meidän täytyy puuttua asiaan. Merci. Kiitos. Rova Flotre. Merci à l'avance, Monsieur le Président, pour la gestion euh, Kiitoksia puheenjohtaja etukäteen tästä varsin vapaasta puheenjaosta, jota harjoitatte nyt. Minä todella tuen tätä Anna Gomesin lähestymistapaa tässä mietinnössä ja kuten hänkin korostan sitäkin, että on paljon helpompi parlamentaarikoina nyt puuttua näihin tähdellisiin kysymyksiin neuvotteluissa, jos meillä olisi tämä teksti, mitä meillä nyt ei ole käytössä. Ja Lissabonin sopimuksen mukaisesti näin pitäisikin toimia, ja tätä kyllä kannattaa korostaa neuvoston suuntaankin. Haluaisin puuttua edellisten puhujien Panserin ja Kasolidisin puheenvuorojen kahteen asiaan. Ketes tässä nyt oli tulkauksessa pieni ongelma, mutta en toivo, että kollegat voisivat edes ajatellakaan, että Libya on tartuntatauteja tulee ulkomaalaisten mukana. Siis äh, bulgarialaisia sairaanhoitajia oli tuolloin Libyassa ja jo niin, tuolloin aikoinaan sanottiin 2005 äh, sanottiin, että maahanmuuttajat ja heitä on paljon, jopa kaksi, melkein kaksi miljoonaa, viidestä miljoonasta Libyan, äh, Libyassa asevasta henkilöstä. Jo tuolloin sanottiin, että maahanmuuttajat tuovat tuovat sairauksia ja libyalaisviranomaiset syyttivät maahanmuuttajia 80 prosentista rikoksiakin. Ja tämä on siis libyalaisviranomaisten eh, diskurssia, eikä varmastikaan voida edes ajatellakaan, että eurooppalaiset ottaisivat tällaiset puheet edes huomioon. Mutta meidän täytyy olla hieman tässä varovaisia, kun ajatellaan rasismin ja syrjinnän torjuntaa, jota Rova Gomeskin korosti. Kenties pitäisi tässä tekstissä ottaa hieman tarkemmin tämä huomioon niin, että koska tämä rasismi mustaihoisia kohtaan on äärimmäisen rankkaa. Ja aivan kuten herra Gasoliseskin sanoi, ei heillä ole mitään ongelmia pyytää kansainvälistä suojelua tässä, koska nämä kaksi miljoonaa ihmistä, jotka tulevat sinne, ovat taloudellisia pakkolaisia. Tämä on Libyan viranomaisten diskurssia. Monet ihmiset Libyassa, jotka ovat maahanmuuttajia ja menevät sinne, vaikka he nyt menevätkin sinne työskentelemään, ei tämä tarkoita sitä, etteivät he tarvitsisi kenties tai ei olisi oikeutta kansainväliseen suojeluun, mutta ei siellä ole mitä takuita tällaisesta hallinnollisesta menettelystä, jonka kautta henkilö voisi saada turvapaikka, turvapaikanhakijan aseman. No, tämän tekstin osalta sitten me tulemme tietysti tekemään tarkistuksia ja sen kautta me voimme seurata tätä vuoropuhelua, antaa oman panoksemme ponnisteluille niin, että voidaan tässä parantaa asioita yleisesti ottaa nopeasti ja edetä Libyassa kohti oikeusvaltiota, koska kuten Rova Komis totesikin, Libya on diktatuuri. Ja näin ollen, kun puhutaan diktatuurista, niin on hyvin vaikeaa tukeutua työssä kansalaisyhteiskunnan riippumattomiin järjestöihin, joiden varaan voi laskea esimerkiksi, kun ajatellaan kaikenlaisen yhteistyön arviointia, kun tehdään yhteistyötä tällaisen hallituksen tai viranomaisen kanssa varjoesittelykokouksessa huomessa keskustellaan tästä, mutta tässä on tarkistuksia, joita täytyy tehdä senkin lisäksi, että tietysti puhutaan siitä tahdosta, joka meillä on toimia, jota eh, meidän täytyy rohkaista toimintaa ja niin edelleen. Tässä on rohkaisun osalta joitakin hyvin tähdellisiä seikkoja, joiden kohteena on tietysti yhteistyö tämän maan kanssa. Thank you, Chairman. I also... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen yhtä mieltä siitä, että tämä on hyvä mietintö luonnos, enkä nyt aio toistaa sitä, minkä kollegat ovat jo sanoneet. Tulen esittämään pieniä tarkistuksia. Itse olen minäkin elänyt diktatuurissa ja autokraattisessa yhteiskunnassa ja tiedän kyllä, että kuinka hankalaa Euroopan unionin on kehittää suhteita tällaisen maan kanssa kuin vaikkapa Libya. Ja minun mielestäni meidän tulisi vakavasti pohtia EU-valtuuskunnan perustamista Tripoliin. Eli meidän tulisi tiivistää suhteitamme ja vaikuttaa näihin suhteisiin omalta puoleltamme. Ja tällä tavalla meidän tulisi myös voida. Meidän tulisi siis pyytää, että tällainen instanssi perustettaisiin. Mielestäni on myös erittäin tärkeää se, että jos Libya, Libya vakavissaan haluaa tehdä yhteistyötä, parantaa suhteita EUn kanssa, niin kyllä sen tulisi osallistua Välimeren unionin toimiin. Ja tämäkin tulisi sanoa selvästi ääneen. Ja sitten kuolemantuomio, tuomion kieltäminen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ne on kyllä täällä ihan selkeästi vahvasti jo mainittu. Ja myöhemmin meidän pitäisi vahvistaa nämä ehdotukset. Merci, madame. Kiitoksia. Kiitoksia, että kunnioititte puheaikaa ja nyt pyydän viimeisiä puhujia tekemään saman. Edustaja Mauro. Grazie, signor Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin aloitan kiittämällä kollega Gomesia hän on tässä lähtenyt rakentamaan kahta asiaa erityisen hyvin. Niin, aluksi siis minäkin haluan kiittää Gomesia. Hän on tässä korostanut kahta tärkeää asiaa. Ensinnäkin liittyy siihen, että EUn tavallaan tulisi täyttää näyttämö, jota nyt hallitsevat erilaiset kansainväliset sopimukset. Tämä kyseessä oleva maa on hyvin ristiriitainen, mutta toisaalta se tekee asioita, joita EU tulisi tehdä. Emme voi antaa pienen maltan yksin jarruttaa suurta maahanmuuttajavirtaa tai Italian yksin toimia näin monimutkaisessa asiassa. Haluaisin nyt hieman puhua tarkistuksista, joita aion jättää. Meidän täytyy ymmärtää, että joissakin kysymyksissä meillä on todella yhtenäisyyttä Libyan kohdalla. On totta, että Italia on solminut tietynlaisia sopimuksia maan kanssa vuonna 2008, eikä hallitusta voi keksemissään kuukaudessa. Nämä sopimukset ovat kuitenkin syntyneet jo kauan sitten, niitä tukivat jo aiemmat hallitukset, mutta siksi, että Eurooppa ei niitä tukenut. Sitten UNHCR. Eikö YKonkin tulisi hieman selittää meille sen viimeaikaisia tekoja maassa? Eli tarvitsemme mielestäni tarkistuksia, jotka puuttuvat näihin asioihin. Merci, monsieur Salafranca. Salafranca. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää kaksi kommenttia. Yksi liittyy sisältöön ja toinen menettelyyn. Sisällön osalta haluaisin aloittaa kiittämällä Rova Gomesia tästä loistavasta työstä, jota hän aivan kuten yleensäkin on tehnyt tämän mietintöluonnoksen osalta, aivan kuten herra Mauro sanoikin. Tässä on kysymys suhteesta hyvin erityislaatuiseen maahan, jolla on oma erityinen hallintonsa. Haluaisin todeta oman ryhmäni kannasta tähän sisältöön. Varapuheenjohtajamme O. Herakasoliides on oikein hyvin selvittänyt meidän kantamme ja me tietysti täysin ja ehdottomasti tuemme tätä linjaa. Rouva Gomes on eräs seikka, jota haluaisin teidän pohtivan hyvin vakavasti, eli uuden takaisinottosopimukset ja niiden jäädyttäminen. Tämä on asia, josta, siis tämä maahanmuuttovirta on sellainen kysymys, josta maltakaltaiset maat ja monet muutkin kärsivät hyvin vakavasti. Monet komission ovat vierailleet maassa ja meidän täytyy harjoittaa sellaista politiikkaa, joka ei ole syrjivää tätä maata kohtaan neuvottelujen osalta. Olen myös yhtä mieltä joidenkin herran Panserin kommenttien kanssa. Jos me haluamme todellista, todellista reaalipolitiikkaa, meidän täytyy jossain määrin hieman hienosäätää näitä varovaisia viittauksia, joita tekstissä on, mutta toivoisin, että Rova Gomes voisi löytää sellaisen mallin, jolla voitaisiin tätä puitesopimusmallia tässä sovittaa yhteen komission näkemyksiin takaisinottosopimuksista ajatellen maahanmuuttovirtoja, joista monet maat kärsivät. En halua nyt Rova Gomesin aikataulua millä tavalla tässä hankaloittaa Tehän aina tiedätte minun näkemykseni. Minä äh, kunnioitan suurella, suuresti näitä töitä, mutta paitsi jos herra Gasolides, joka on meidän esittelemme on eri mieltä, niin minun mielestäni tämä määräaikatarkistusten jättämiselle on kovin lyhykäinen. Nyt on kello viisi iltapäivällä, jos äh, määräaikatarkistuksille on toinen päivä 12, niin no, en halua millä tavalla hankaloittaa aikataulua, mutta jos jos voidaan, niin sitä voisi pitentää, mutta jos varjoesittelijän mukaan se on riittävä, niin hyvä sitten. Minä kiitän Rouva Gomesia tästä työstä ja tuen täysin varjoesittelijäni herra Kasoliitisen kantaa. Kiitos. Muistutan, että takaraja on toinen joulukuuta. Rouva Gomes. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia puheenvuoroista, kaikkia kollegoita. On totta, että pahin kompastuskivi on tämä takaisinottosopimus, mutta kokouksessa, joka järjestetään huomenna varjoesittelijöiden kesken, niin tulemme käsittelemään näitä. Miksi kalenteri on sitten niin tiukka? No, mietintöhän tehdään sitten vasta puitesopimuksesta, josta tällä hetkellä neuvotellaan. Tässä vaiheessa me vain haluamme vaikuttaa neuvotteluiden viime hetkiin. Niitähän jatketaan vielä tammikuussa. Eli tarkoitus on tammikuussa täysistunnossa hyväksyä tämä, mutta tämähän on tietysti kollegoiden käsissä tämä asia. Minä olen tehnyt oman työni, tehnyt neuvotellut eri ryhmien kanssa ja jos tammikuu ei onnistu, No minä nyt joka tapauksessa en usko, että komissio pystyy neuvottelemaan kaikesta ennen kuin palaamme tänne lomilta. Niin, mutta tämän halusin vain sanoa. Kiitos. Bon, donc délai des amendements le 2 décembre. Eli toinen joulukuuta on tarkistusten takaraja. Periaatteessa 9.12. hyväksytään teksti paitsi, jos poliittisista syistä kalenteria vielä lykätään. Siasi. No niin, ja nyt keskeytämme tämän istunnon. Tänne on, saavat jäädä vain ne, joilla on lupa jäädä tänne suljetuin ovin.